kokouksen päättymistä ja se on lähes päättynyt. Mutta minulla on kaksi työjärjestyspyyntöä tähän alkuun. Edustaja Forenza. Eh, presidente, volevo chiedere se... Rouva puhemies, haluaisin pyytää, joska on hyväksyttävään parlamentin työjärjestyksen mukaisesti, mitä meidän kollega Markus Ferber ilmoitti, että Troigan pitäisi vallata Rooma ja ottaa käsiin. Valtiovarainministeri, minä muistutan kollegalle, että Italian tasavalta toimii perustuslain mukaisesti ja siihen kuuluu myös vastarinta ja EU tässä nyt, ja EU myös perustuu samoihin periaatteisiin. Ehkä äh, ehkä vähemmän skeptimismiä. Meitä ei olla yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja pyydän, että puhemies ottaa huomioon minun julkilausumani. Kiitos. Huomioimme teidän kommenttinne. Ja sitten on puheenvuoro Garcia Peresiltä. Olkaa hyvä. Gracias, president. Kiitos, rouva puhemies. Tänä aamupäivänä EUn tuomioistoin peruutti päätöksensä tämän parlamentin puhemiestoja kohtaan, joka liittyy Korvin Mikeliä kohtaan, kun hän tämä edustaja loukkasi räikeästi eurooppalaisten naisten arvokkuutta. Eh, eh, hänelle voidaan palauttaa hänen rahansa, mutta minusta hänelle ei voida palauttaa arvostusta ja ihmisarvoa ja kunnioitusta. Meidän täytyy EU-ssa kunnioittaa naisten ihmisarvoa ja tässä tässä kannanotossa ja tässä puheenvuorossa meidän parlamenttimme pitää jatkaa toimia, olla tiukka, kun puhutaan naisten oikeuksia. Kiitos. Kiitokset. Tuomio on juuri annettu ja sitä tullaan vielä tutkimaan. Ja siellä on vielä yksi työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Ja chciałem odpowiedzieć, Parlament Europejski przede wszystkim powinien bronić... Euroopan parlamentin tulisi ennen kaikkea suojella puhevapautta täällä samalla kun se saarnaa koko maailmalle siitä, miten niiden tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia. Se, että rangaistaan jotain siitä, mitä hän Euroopan parlamentissa sanoo, ei ole hyväksyttävää ja sen vuoksi tämä tuomi on voitto Euroopassa puhevapaudelle ja oikeusvaltion periaatteelle. Thank you. Kiitos. Onko teillä myös työjärjestyspuheenvuoro? Edustaja Galtieri. Ei, me emme lähde keskustelemaan tästä. No, come presidente della commissione Ikon valiokunnan jäsenenä olen edustaja Ferberin varapuheenjohtajamme sanat lukenut. Hän sanoi, että Troikka on sanellut siellä valtion varainministerin. Non può dire queste cose, le trovo Sanoin, että lähdetään Roomaan ja viedään valta sieltä. Tällaista sanankäyttöä emme voi kyllä hyväksyä, joten odotamme nyt odotamme virallisia pahoitteluja ja tämän lausunnon poisvetämistä, sitä emme voi hyväksyä ja muuten tulevina päivinä tulee olemaan varapuheenjohtajamme kanssa hyvin vaikea tehdä yhteistyötä. Mr. Ferber, were you indicating... Äh, edustaja Ferber, haluatteko te puheenvuoron? Ja, vielen Dank. Kiitos äh, puhemies, hyvät äh, kollegat. Minulta kysyttiin Saksan televisiosta, mitä tapahtuisi, jos Italia ei enää ole maksukykyinen. Ja siihen vastasin ihan oikein. Kun Italia ei enää ole maksukykyinen, silloin Troikan pitäisi, kuten euroalueella on tapana, huolehtia tästä. Saanko puhua loppuun? Please, me iloitsimme juuri siitä, että Euroopan tuomioistuin on vahvistanut sananvapautta ja toivon, että se koskee myös minua tässä talossa. Se muotoilu, mit te, mitä te sanoitte, eh, ei ollut minun sanamuotoni. Siinä on ehkäpä ollut jonkinnäköinen käännösongelma. Minä en puhunut mekanismista, minä puhuin siitä, mikä, miten on toimittu aikaisemmin. Ja jos te luette sen alkuperäisellä kielellä, niin se ei varmasti ole niin kauhea kuin mitä se on Italiassa esitetty. Colleagues. That concludes the points of order. Kollegat, tähän päättyy työjärjestyspuheenvuorojen käyttö. Ehdottaisin, että hoidatte tämän asian valiokunnassa. Se olisi mielestäni se kaikkein oikein paikka. Minä haluaisin nyt siirtyä äänestyksiin. Kollegat, haluaisin siirtyä äänestämään. Ne, jotka haluavat, että nyt äänestetään käsi ylös. Kiitos. No niin, lähdemme ensimmäiseen mietintöön tilanne Iranissa ja päätöslausema kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.